Colleagues, take seat, please. Kollegat, käykää paikoillenne. Pyytäisin, että kaikki istuvat paikoilleen. Meillä on lehdistön kanssa sopimus. Eli he voivat jäädä tänne valiokuntaan ja he voivat ottaa ensimmäisen kahden minuutin aikana kuvia komission jäsenehdokkaasta, mutta sen jälkeen heitä sitten pyydetään lähtemään tältä alueelta, koska muuten valiokunnan jäsenet eivät jää näe komission jäsentä ja päinvastoin, eli se nyt ei ole paras tapa hoitaa kuulemista. Eli huomenta kaikille. Ensinnäkin toivottaisin komission jäsenehdokkaan Moskovicin tervetulleeksi tähän kuulemiseen talous- ja raha valiokuntaan. Tarkoituksenahan on harjoittaa parlamentin oikeutta äänestää komission kollegiosta ja erityisesti auttaa valiokuntaa arvioimaan, onko komission jäsenehdokas pätevä olemaan kollegion jäsen ja hoitamaan asioita, jotka hänelle on määrätty. Muistuttaisin myöskin, että mitä tulee komission jäsenten hyväksymiseen, työjärjestyksen mukaisesti parlamentti arvioi komission jäsenehdokkaita heidän yleisen pätevyytensä, eurooppalaisen sitoumuksen ja henkilökohtaisen riippumattomuuden pohjalta ja myöskin testaamme sitä, miten ehdokkaat tuntevat salkkunsa, asiat ja sitten viestintätaidot. Ja sitten on vielä poliittinen ulottuvuus, eli komission jäsenehdokkaalle on toimitettu kirjallisia kysymyksiä liittyen komission strategiaan ja täytäntöönpanoon. Myöskin muistuttaisin, että ennen kuulemista komission jäsenehdokas oli kirjallisesti vastannut kysymyksiin ja kirjalliset vastaukset on jaettu jäsenille kaikilla kielillä menettelyn mukaisesti. Jäsenehdokkaat ovat toimittaneet ilmoituksen taloudellisista sitoumuksista ja tällä kertaa mitään eturistiriitaa ei ole havaittu. Sitten selitän keskustelun rakenteen. Komission jäsen ehdokas pitää alustuspuheenvuoron, joka on korkeintaan 15 minuuttia. Sen jälkeen sitten 5 minuuttia loppupuheenvuoroa varten. Ja alustuksen jälkeen sitten 45 kysymystä kolmen minuutin pätkissä, eli yksi minuutti kysymystä varten ja kaksi minuuttia vastausta varten. Ensimmäiset kysymykset tulevat poliittisten ryhmien edustajilta ja sitoutumattomilta, ja jäseniä muistutetaan, että jotta kaikille jäisi aikaa esittää kysymys, niin nämä kolmen minuutin pätkät ovat hyvin tiukkoja ja niistä pidetään kiinni. Muistuttaisin, että tulkkaus on saatavana 23 kielellä, eli kaikki puhujat voivat käyttää omaa äidinkieltään. Ja muistuttaisin, että teidän puheenvuoronne tulkataan, ja siksi ei pitäisi puhua liian nopeasti. Muistutan vielä, että tämä kuuleminen kuuluu parlamentin nettisivuilla, ja myöskin on mahdollista sitten myöhemmin käydä tutustumassa videotallenteeseen samalla sivustolla. Eli komission jäsenehdokas saa puheenvuoron ja muistuttaisin, että hänen saakkuunsa liittyvät asiat ovat erittäin tärkeitä. Meillä on edessämme suuria haasteita. Meidän täytyy reagoida talouskriisiin. Meillä on taloushallintopuitteet ja meidän täytyy varmistaa kasvun ja vakauden välinen tasapaino. Ja komission jäsenehdokas, mikäli hänen nimityksensä vahvistetaan, hänen täytyy varmistaa, että komissiohan tarkastelee two-pack ja six-pack asetuksia, jotka hyväksyttiin edellisellä kaudella, mutta meidän täytyy kuitenkin saada aikaan vakautta. Meidän pitää saada aikaan kasvua ja luoda työpaikkoja, ja komissio on jo ilmoittanut 300 miljardin paketista ja odotamme, että komissio toimii nopeasti. Ja yksi tärkeimpiä tavoitteita on taata talous- ja rahaliiton vakaus saattamalla päätökseen suunnitelma, joka esiteltiin 2012 liittyen talous- ja rahaliittoon. Ja nyt annan puheenvuoron komission jäsenherkkaalle Moskovicille korkeintaan 15 minuuttia. Olkaa hyvä.